Se, että voidaan hyväksyä vallankumouksen tulot, voi vain paremmin integroida Ukrainan yhteiskunnan. Kiitoksia kollega Kelan. Seuraavana Rova Kolaraska bominska kaksi minuuttia. Dziękuję panie przewodniczący.